Teidän ryhmä on kertonut minulle, että se aikoo esittää palauttamista ja sitten artiklan 186 mukaisesti työjärjestyksessä. Tästä keskustellaan huomenna silloin, kun Corbettin mietintöä aletaan käsitellä. Nyt seuraava asia esityslistalla. Rova panna, Panajotopoulos Kassiutuun mietintö maantien liikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä.